vahvistaa suhteita Magreb-maihin. Onko mitään kommentoitavaa? En näe kenenkään komment- haluan kommentoida. Näin ollen tämä on vahvistettu tämä nimitys. Kolejny punkt